Dear colleagues, I declare. Hyvät kollegat, kokous on nyt alkanut. Aivan aluksi haluaisin todeta, että kuten tiedätte, viime viikolla Euroopan parlamentti piti puhemiehistönsä kauden puolivälin järjestäytymiskokouksen ja valittiin uusi puhemies ja varapuhemiehet. Nyt, eh, kuten tiedätte, Euroopan parlamentti tulee puhumaan enemmän Italiaa, kun kollegani Antonio Tajani valittiin puhemieheksi ja toivotankin hänelle kaikkea hyvää tälle vaalikauden toiselle puolikaalle. Kun italialainen johtaa puhemiestä, niin minä, minulla ei ole kunnia jatkaa puheenjohtajana tässä valikunnassa, mutta haluaisinkin näin ollen käyttää hyvän, hyväksi tilaisuutta ja kiittää sydämellisesti jäseniä, sihteeristöä ja kaikkien poliittisten ryhmien henkilökuntaa ja erityisesti avustajia, niin Carmen Dariotakin hyvin tiiviistä ja hedelmällisestä kauden ensimmäistä puolikkaasta. Minulla on ollut ilo johtaa tätä lainsäädännöllistä valiokuntaa ja tulen jatkamaan työskentelyä teidän kanssanne jäsenenä aivan yhtä innokkaana kuin tähänkin asti. Kiitoksia teille kaikille. Thank you. I would, Excuse me, uh, Chair. Excuse me. Anteeksi puheenjohtaja. Anteeksi puheenjohtaja, ennen kuin jatkatte puheenvuoroonne. En tiedä, onko tämä nyt kuoleman suudelma, kun vihreä tämän sanoo. Mutta haluaisin todella kiittää teitä tästä kahdesta ja puolesta vuodesta puheenjohtajana. Te olitte erittäin rehellinen ja reilu puheenjohtaja kaikille poliittisille ryhmille ja loitte erittäin hienon ilmapiirin tänne valiokuntaan. Tämä ei ole kaikkien valiokuntien kohdalla totta, kuten tiedämme. Olemme onnistuneet erimielisyyksistä huolimatta tekemään erittäin hyvää yhteistyötä ja hyvä, rehellinen puheenjohtaja tässä on avainroolissa. Ja nyt toivon, että meillä on kuoleman suudelma, mutta haluan sanoa tämän vihreiden puolesta. Me tulemme kaipaamaan teitä, mutta älkää kertoko tätä Italiassa, että te menetä ääniä. Me olemme kuitenkin erittäin, erittäin kiitollisia teidän työstänne. Kiitos. Green words. Kiitoksia näistä vihreistä sanoista. Dear colleagues, I want not to start a debate. Kollegat, emme aloita tästä kuitenkaan keskustelua. Haluaisin pyytää, että jatkamme nyt tätä järjestäytymiskokousta se on varsin tärkeä meille kaikille. Haluaisin muistuttaa jäseniä siitä, että tarkoituksena on nyt valita puheenjohtajiston puheenjohtaja ja jopa neljä varapuheenjohtajaa 104 artiklan mukaisesti työjärjestyksessä. Ennen valintaa edellinen puheenjohtaja johtaa kokousta. Minulle on jo ilmoitettu varajäsenistä, jotka osallistuvat äänestykseen. Heidän nimensä ovat. Zani is going to... Edustaja Zanni. Sir Brennan. Zanni korvaan Brennanin. Edustaja Ajala Sender. Eh, Cabezonin sijaan. Edustaja Federle. Edustaja Ger- Gerbrandin sijaan. Edustaja Volken is going to... Edustaja Volken, edustaja Potsen sijaan, edustaja Pets, edustaja Toltsin sijaan, edustaja García Aguilera, edustaja Vilmotin sijaan, edustaja Del Monte, edustaja Toffolin sijaan. Another substitution that is Mr. Grzib is going to substitute uh, is... Mr. Gzab Sadilta tilassa on edustaja Miseranskarsia. Mr. Oisling. Edustaja Oisling. Edustaja Aukenin sijaan. Ja edustaja Barstas. Edustaja Rivasin sijaan. Anteeksi vain näistä unohduksista. Ja nyt voimme aloittaa äänestyksen. Muistutan teitä siitä, että puheenjohtajiston vaali teidän salaisella lippuäänestyksellä eikä mitään käsi, käsien nostamalla äänestä sallita. Haluaisin muistuttaa kollegoita, joilla ei ole äänestyskorttia, pitämään huolen, että kortti toimitetaan saliin mahdollisimman pian. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että olemme päätösvaltaisia. Meitä on enemmän kuin 18 jäsentä salissa. Nyt aloitamme puheenjohtajan valinnan. Poliittinen ryhmä tai neljä jäsentä voi asettaa ehdokkaan. Edustaja Liise. Giovanni. Kiitokset Giovanni ja vaikka aika onkin kortilla, niin tuon äskeisen vihreiden kuoleman suudelman äh, vuoksi EPPnkin nimissä ja kaikkien meidän jäsenten nimissä haluan äh, kiittää sinua Giovanni tekemästäsi työstä. Olet tehnyt erinomaista työtä puheenjohtajana täällä Envissä. Olit äh, hyvä puheenjohtaja. Johdit puhetta tässä valiokunnassa hyvin ja lisäksi puolustit Envin toimivaltaa, jos muut yrittivät toimivaltaa meiltä viedä. Kaiken kaikkiaan yhteistyö on sujunut aivan erinomaisesti ja olemme eh, iloisia siitä, että kun aiemmin olet työskennellyt muissa valiokunnissa, niin tulet nyt tänne varsinaiseksi jäseneksi ja tulet varmasti olemaan paitsi tämän valiokunnan myös Euroopan parlamentin vaikutusvaltainen jäsen jatkossakin. No niin, <laughs> aika. Moiset saappaat jätät jälkeesi. Saappaat, joihin nyt sitten eh, seuraavan ehdokkaan tulee astua, mutta meillä on hyvä ehdokas mielestämme, joka aivan varmasti suurella innolla ja kokemuksella voi tehdä tätä työtä. Adina Valean, joka tähän asti oli Euroopan parlamentin varapuhemies, ja hän, on, hän valmisteli jo aiemmin Euroopan äh, unionin jäsenyyttä maassa Romaniassa. Hän on työskennellyt tässä valiokunnassa Äh, olemme toki raskai mielin, kun Giovanni nyt lähtee, mutta nyt pyytäisin tukeanne Adina Valeanille, joka on mielestämme erinomainen puheenjohtajaehdokas. Match, Peter. Where are the proposals? Kiitoksia, Peter. Onko muita ehdotuksia? Uh, I think that we can uh, declare our colleague uh... Adina Valean siis on tämän valiokunnan puheenjohtajaksi valittu suosion osoituksin. I invite Adina to come here. Pyytäisin Adina tulemaan tänne puheenjohtaja Kar- Korokkeelle minun paikalleni. Olkaa hyvä. So, good afternoon, colleagues. Thank you very much for your... Hyvää iltapäivää, hyvät kollegat. Paljon kiitoksia tuestanne. Ymmärrän, kuinka suuri vastuu minulla on tämän valiokunnan uutena puheenjohtajana. Ehkäpä kaikkein tärkeimpiä valiokuntia koko talossa. Me katamme niin laajan kirjon hyvin tärkeitä kysymyksiä, jotka koskettavat kansalaisiamme ja vaalipiirejämme. Odotan todella mielenkiinnolla työtä kaikkien teidän kanssa. Pyrin tukemaan työtänne ja tukemaan tätä valiokuntaa parlamentissa. Paljon kiitoksia Giovanni. Onnittelen sinua työstäsi Envi-valiokunnan puheenjohtajana ja odotan äh, yhteistyötä tulevaisuudessa. Hyvät kollegat, nyt siirrymme äh, varapuheenjohtajien vaaliin, kuten jo mainittiin. Meillä on kuorum, olemme päätösvaltaisia, joten nyt siirrymme ensimmäisen varapuheenjohtajan vaaliin. Out, please. Edustaja Eichhout, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos ja tervetuloa Envin parahin puheenjohtaja. Minulla on suuri ilo vihreiden puolesta ehdottaa Benedikt Javoria, joka on tätä työtä tehnyt jo kaksi ja puoli vuotta varapuheenjohtajana, joten varmaan olisi mukavaa, että teilläkin olisi rinnallanne kokemusta. Ehdotamme Javoria Envin ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Paljon kiitoksia. Onko muita nimitysehdotuksia? Ellei näin ole, edustaja Javor täyttää kaikki ehdokkaan vaatimukset, minun on sanottu todettava, ja haluan tiedostella, onko hän suostuvainen nimitykseen. Kyllä. Kyllä, kiitoksia edustaja Javor, koska olette ainut ehdokas, koska hän on ainut ehdokas varapuheenjohtajaksi. Pyydän, että suosionosoitukset hänet valitaan. Then Mr. Javra, I invite you to join me here in the... Ja pyydän, että liitytte seuraani tänne valiokunnan eteen. Hyvät kollegat, siirrymme seuraavan varapuheenjohtajan valintaan. Mitä ehdotuksia on? Edustaja Dali, olkaa hyvä. Um, first of all, congratulations on the... Puheenjohtaja ensinnäkin onnittelut tästä tehtävästäni ja tervetuloa tähän valiokuntaan. Odotamme hyvien työsuhteiden jatkumista. Aivan kuten aikaisemmankin puheenjohtajan kanssa, haluaisin vielä kiittää edellistä puheenjohtajaa hänen tekemästään työstä ja tuesta. Toivomme, että voimme jatkaa samaa rataa seuraavat kaksi ja puoli vuotta teidän kanssanne SND-ryhmän puolesta. Toiseksi puheenjohtajaksi haluaisin ehdottaa Tatjana Sarbuuta. Hän oli tässä tehtävässä tämän kauden ensimmäisellä puoliskolla. Hän olisi siis meidän ehdotuksemme SND-ryhmän puolesta. Pyydän kollegoilta tukea. Very much. Paljon kiitoksia edustaja Nali. Onko muita ehdokkaita? Ellei muita ehdotuksia ole, totean, että ehdokas täyttää kaikki vaatimukset. Hyväksyttekö tämän ehdokkuuden? Eh, edustaja Särbu. Kyllä, kiitos. Eh, te olette ainut ehdokas. Ehdotan, että valitsemme edustaja Sarvun suosion asetuksen. So, um, you are... Teidät äh, näin valittiin ja onnittelut. Pyydän teidät eteen. Sitten kolmas varapuheenjohtaja. Yes, Mrs. Reid. Edustaja Reid, olkaa hyvä. E Kiitos puheenjohtaja EFDDn koordinaattorina tässä valiokunnassa EFDDn nimissä. Ehdotan Pier Nicole Pediciniä kolmanneksi varapuheenjohtajaksi Envi-valiokuntaan. Pier Nicola on kaksi ja puoli vuotta jo ollut valiokunnan jäsenenä ja pääsihteerimme on jo vahvistanut hänen ehdokkuutensa Envi-sihteeristölle. Thank you very much. Are there other... Paljon kiitoksia. Onko muita nimitysehdotuksia? Edustaja Dali. Thanks, Madam Chair. Um, kiitoksia, rouva puheenjohtaja. SND-ryhmän puolesta haluaisimme ehdottaa Pavela Potsia kolmanneksi varapuheenjohtajaksi hän on ollut menneisyydessä mukana, hän on ollut erittäin aktiivinen tämän valiokunnan jäsen kaksi ja puoli vuotta, joten haluaisin pyytää kollegoilta Pavelin nimitykseen tukea. Hän on valitettavasti tänään sairaana eikä ole paikalla, mutta hän lähetti jo suostumuksensa kirjallisesti tähän valintaan. Paljon kiitoksia. Thank you. Are there other Kiitoksia. Onko muita nimitysehdotuksia? No. I... Ei. Käsittääkseni molemmat ehdokkaat täyttävät vaaditut ehdot ehdokkuuteen ja molemmat ehdokkaat ovat hyväksyneet ehdokkuutensa nimitykseen. Koska meillä on nyt kaksi ehdokasta, meidän täytyy äänestää sähköisesti. Toimimme seuraavasti. Onhan kaikilla äänestyskortit mukana? On. Kyllä. Hyvä. Minä otan vielä omankin esiin. We will do like this. We will um, attribute a color to... Molemmat ehdokkaat saavat värin. Ja teidän täytyy sitten painaa oman ehdokkaanne väriä edustavaa nappia. Edustaja Pedicini on vihreä, eli vihreä nappi. Ja edustaja Pock on punainen, punainen väri. Sopiiko tämä? Eli teidän täytyy sitten painaa vihreää, jos kannatatte edustaja Pedicinia, tai sitten punaista, jos edustaja Pokkia kannatatte. Teillä on vain yksi ääni, jos haluatte äänestä tyhjää, pitäkää korttikoneessa, mutta älkää äänestäkö mitään. Menettely alkaa, äänestys alkaa. Apparently there is a problem. Ilmeisesti meillä on tekninen ongelma. Take first a check to see if no, uh, we are fine. Yeah. So the vote is still open. Äänestys jatkuu vieläkin. We need to open again. Meidän täytyy aloittaa äänestys nyt uudelleen, eli olkaa hyvät, äänestäkää uudelleen. Tämä ei ole minun syytäni. Äänestys alkaa uudelleen. Ongelma oli se, että äskeinen äänestystulos ei olisi ollut salattu. Äänestys päättyy. Eli 54 ääntä annettu. So, um, do we, can we have it on the screen? Saammeko tulokset näkyviin taululle? Okay. So this is the... Tässä on tulos nyt 40 äänellä äh, Pavel Poch äänestettiin ähm, valiokunnan kolmanneksi varapuheenjohtajaksi. Hän ei ole paikalla. Voimme ajatella, että hän sitten seuraavalla kerralla. Siirrymme neljännen varapuheenjohtajan valintaan. Edustaja Dali, olkaa hyvä. Thanks, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Jälleen SD-ryhmän puolesta ehdottaisin Gilles Parniota neljänneksi varapuheenjohtajaksi Gilles on jo viimeisten kahden ja puolen vuoden ajan äh, toiminut äh, tässä tehtävässä hyvin aktiivisena täällä parlamentissa ja hän on äh, merkittävä jäsen valiokunnassa erityisesti ilmastonmuutoskysymyksissä, joten pyytäisin kollegoilta ystävällistä tukeanne. Kiitos. Paljon kiitoksia edustaja Dali. Onko muita nimitysehdotuksia? If not, I know that... Ellei ole, totean, että ehdokas täyttää ehdokkuuteen vaadittavat ehdot. Hyväksyykö hän ehdokkuutensa? Kyllä. Kiitoksia. Koska meillä on vain yksi ehdokas, ehdotan, että me valitsemme ehdokkaan suosion osoituksen. Congratulations, I invite you. Onnittelut, edustaja Parnio, Voitteko liittyä tänne eteen seuraani? So thank you very much to all. Now the... Paljon kiitoksia kaikille. Nyt ähm, äh, olemme käyneet äh, valiokunnan perustamismenettelyn läpi. Siirrymme siis esityslistaan. Minulla on muutama ilmoitusasia. So, a new point on the approval of the coordinator's recommendation of 12... 12. tammikuuta annettu koordinaattorin suositus on lisätty kohtaan 7a. Huominen äänestysaika. Jos meillä jää aikaa, ehdotan, että me jatkamme äänestyksillä. Hyvät ähm, avustajat, voisitteko olla hiukan hiljempaa? Kiitoksia. Eli huominen äänestys äh, jos meillä on aikaa, ehdotan, että äänestyksen jälkeen koskien kysymyksiä. siirrymme eteenpäin. Eli kun olemme äänestäneet kohdasta 13, otamme myöskin kohdan 18 ja ellei vastustusta ole, voimme katsoa, että esityslista on tällaisena hyväksytty. Myöskin siksi, että esittelee Gerbrandi, joka on nyt kohdassa 10 esittelijänä on jäänyt liikenneongelmien vuoksi jumiin eikä pääse paikalle. Ehdotan, että tämä kohta 10 siirretään huomisen esityslistan viimeiseksi kohdaksi. Jos tämä muutos sopii teille, sanoisin, että esityslista luonnos on tällaisenaan hyväksytty. Kiitoksia. Edustaja Jäätteenmäki a report back from the EP mission on the 39th uh... lokakuuta ähm, käydyn ad hoc uh, valtuuskuntavierailun raportti on saatavilla kyseessä oli kansainvälisen siviiliilmailun ilmailun uh, järjestön vierailu se määrittelee kansainväliselle ilmailulle hiilidioksidipäästöjen äm, rajaa ja rajaamista vuoden 2020 tasolle. Sitten Envinen Itren workshop, joka käsittelee toissijaisia kiertotalouden materiaaleja. Järjestetään 31. Ähm, tammikuuta alkaen 2.30 meillä on 20 kielen tulkkaus ja äh, kuten aina meillä on sähköisesti saatavilla asiakirjat äh, verkkovälitteisesti ja tämä kokous myöskin webstreamataan verkossa. Kokousasiakirjat on jaettu sähköisesti, ellei mitään huomatettavaa ole. Ne voidaan katsoa hyväksytyiksi. ja koskien 12. ja 13. lokakuuta 2016 järjestettyjä kokouksia, ellei tämän kokouksen loppuun mennessä ole mitään huomautettavaa tullut esiin. Pöytäkirjat katsotaan hyväksytyksi näistä kokouksista. Tässä olivat puheenjohtajan ilmoitukset. Nyt siirrymme ensimmäisen kohtaan esityslistallamme. Kyseessä on kohta yhdeksän. Minun täytyy nyt ilmoittaa, muuttaa aikataulu. Me 31. tammikuuta äänestämme asiasta valiokunnassa tämän jälkeen. Meidän täytyy äänestää se täysistunnossa. Kyseessä on karin Kadenbachin mietintö. Kuten sanoin, esitysiston kohta 10 on siirretty huomiselle, joten siirrymme nyt esityslistan kohteen 11 ja 12 kyseessä on tutkimusyksikön tutkimus ja raportti koskien kaivosjätedirektiivi. Ja edustaja Georgi Olveni on esittelijänä. Me aloitamme kuulemalla asiantuntijoitamme. Ensin meillä on EPRS tutkimuspalvelusta Katarina Kavavlova, joka on tehnyt, joka edustaa vaikutusten arviointiyksikköä. Olkaa hyvä. Dear members, our unit is there to Kiitoksia puheenjohtaja. Meidän yksikömme tukee teitä näissä täytäntöpanon kertomuksissa. Erityisesti me huolehdimme Euroopan, e, Euroopan täytäntöpanon arvioinnista EISstä. Niillä tarkastellaan viiden e, avainkriteerin toteutumista, relevanssi, tehokkuus, eurooppalainen lisäarvo ja niin edelleen. Envi-valiokunnan osalta Olemme toimittaneet teille kaikki nämä materiaalit viime vuoden toukokuussa. Ei äh, koskien jätte, kaivosjätte direktiiviä. Sen tarkoituksena on ottaa teidän työtänne tämän direktiivin osalta. Tässä on kaksi osaa. Ensimmäinen osa arvioi direktiivin käytännön täytäntöönpanoa perustuen käytössä oleviin tietoihin. Toinen osa valottaa tulevaisuuden näkymiä kaivosjätteiden alolla kiertotalouden kontaktissa. Ja siitä huolehtii henkilö, joka täällä tänään e-meeting asiakirjojen joukossa on kertomuksen. Nyt haluaisin esitellä tärkeimmät löydöksemme. Aloitan lyhyellä direktiivin katsaukselle ja sen tärkeimmistä täytäntöpanon seikkoista ja komission toimista. Direktiivissä otetaan käyttöön meidän toimia ja menettelyä, jotta voitaisiin mahdollisimman paljon välttää kaivosjäte jätteiden haitalliset vaikutukset. Siinä on myös vaatimukset jätteiden käsittelylaitteita varten. Siinä on tiukat vaatimukset niin sanottuja A-laitoksia varten, jotka saattavat aiheuttaa suurempia vaaroja terveydelle ja ympäristölle. Ensimmäinen toukokuuta 2008 annettiin tästä ensimmäinen erityisesti kuitenkin jäsenvaltiot, jotka olivat tuolloin EUn jäsenvaltioina. Niillä on kaikilla transponointiongelmia ajoituksen tai laadun osalta. Viime vuoden marraskuun loppuun asti neljässä jäsenvaltiossa oli vielä puutteita direktiivin saattamiseksi osalliseksi kansallista lainsäädäntöä. Vaikka suurimmassa osassa jäsenvaltioita on hyväksytty lailliset toimet, joita tarvitaan direktiivin säännösten täytäntöpanoksi, ei voida olettaa, että, että olosuhteet ovat yhdenvertaiset jäsenvaltioissa toistaiseksi. Tästä syystä tutkimuksessa suositellaan, että laadullisesti olisi tehtävä työtä mahdollisimman pian niin, että direktiivi siirtää lainsäädäntöön, jotta taataan direktiivin yhdenmukainen täytäntöpano kaikkialla. Sitten komission toimiin, joiden kautta komissio voi ohjata jäsenvaltioita. Direktiivi on vaatinut tiettyjä toimia, jotka on hyväksytty, paitsi näiden jätelaitosten tarkistuksia koskevat suuntaviivat. Näissä jäsenvaltioilla on erilaisia lähestymistapoja ja erilaista dataa saatavilla. Tätä avainkriteeriä ei ole täysin yhdenmukaisesti toteutettu tuloksena direktiivin tuloksiinkaan ei voida päästä samalla tavalla jäsenvaltiossa. Tämä tarkoittaa, että saattaa olla erilaisia, erilaisia tilanteita eri jäsenvaltioissa täytäntökunnassa. Täällä on myös kustannuksissa eroja ja siitä aiheutuu eroja. Tässä Tätä varten nyt tutkimuksessa suositellaan, että äh, laadulliset äh, toimet on saatava mahdollisimman pian valmiiksi lainsäädännön siirtämisessä, niin vuoteen 2018 mennessä komissio pyrkii tässä toimimaan. Sitten käytännön täytäntöönpanosta jäsenvaltiot joutuvat eh, kolme, kolmen vuoden välein täyttämään kyselyn. Two reporting exercises that covered practical implementation between 2008 and 2000. Tähän mennessä on ollut kaksi raportointiharjoitusta 2008-2014 välillä. Tämä data on komission arvioimaan syyskuun raportissaan. Tässä Envi-valiokunnassa sitä keskusteltiin marraskuussa. Komissio on sitä mieltä, että tämä data ei riitä yksinään kuvaamaan tarkasti täytäntöpanon tilaa. ja sen valtiot ovat myös raportoineet hyväksymistään toimista kansallisella tasolla eikä niiden käytännön toimeenpanossa panosta. Tutkimuksessa on todettu, että kyselylomakkeissa on useita ongelmia koskien laatua ja dataa. Yksityiskohdat löytyvät tutkimuksesta. Merkittävä puute, joka on mainittava, koskee sitä, että kyselylomakkeen kautta ei voida, ei voida luoda EUn kattavaa jätteiden käsittelylaitoskarttaa. Kysely ei pakota jäsenvaltioita kertomaan siitä, kuinka paljon näitä laitoksia on ja missä ne ovat. Ilman tällaisia tietoja direktiivin täytäntöönpanoa ei voida täysin valvoa. Tutkimuksessa todetaan myös, että kolmenvuotinen raportointijärjestelmä olisi siis saatava parenna, paremmaksi. Se on prioriteetti ja kiireellinen asia erityisesti ottaen huomioon, että jo tämän vuoden toukokuussa alkaa kolmas raportointiharjoitus. Äh, saatavissa oleva data antaa ymmärtää, että 2008-2014 seuraavat äh, käytännön täytäntöpanoa koskevat avainnäkökohdat olivat ongelmallisia. Ensinnäkin laitosten luokittelu ei ole vielä saatu valmiiksi direktiivin mukaisesti, erityisesti mitä tulee näihin A-luokan laitoksiin. Miksi tämä on ongelma? Mikäli jätteiden käsittelylaitos on väärin luokiteltu direktiivin mukaan, se ei mahdollisesti kuulu sen soveltamisalaan tai ei osu oikeaan kategoriaan. Se voi käytännössä tarkoittaa, että laitos laitoksen ei sovelleta direktiivin vaatimuksia yleisesti ottaen tai sen tiukempia vaatimuksia, mikäli kyseessä olisi luokan A-laitos, johon liittyy erityyppisiä riskejä ja turvallisuusseurauksia. Toinen ongelma koskee lupia. Jotkut laitokset toimivat ilman lupia, jotkut operaattorit tai laitokset eivät aina pidä kiinni ehdoista, joita niillä on annettu A-luokan laitoksilla. Ongelma koskee lähinnä toimivaltaisten viranomaisten antamien lupia. Sitten kolmas ongelma koskee eri lähestymistapoja jäsenvaltiossa koskien laitosten tarkastamista. Neljäs ongelmallinen näkökohta koskee sitä, että ulkoiset hätäsuunnitelmat puuttuvat noin neljästä osasta A-kategorian laitoksista jäsenvaltioissa. Vielä viimeisenä komission tietojen mukaan vuonna 2008 ja 2014 välillä oli tiedossa viisi EUn alueella tapahtunutta onnettomuutta ja kuusi rikkomusmenettelyä, jotka johtuivat huonosta täytäntöpanosta. Kaksi niistä oli vielä viime marraskuun lopussa kesken. Yksityiskohtia löytyy lisää tutkimuksesta. On suositeltu sitä, että näihin ongelmiin on puututtava jäsenvaltioissa prioriteettiasioina olemassa olevien tietojen mukaan tutkimuksessa on arvioitu täytäntöönpanoa ainoastaan ottaen huomioon kolme arviointikriteeriä, relevanssi, tehokkuus ja tulos ja kustannustehokkuus. Kun EUn lainsäädäntö tällä alalla on edelleen relevanttia, voitaisiin olettaa, että, että saattaa olla variaatiota tehokkuuden, kustannustehokkuuden ja käytännön täytäntöpanon välillä. Kiitän huomiostanne. Olen käytettävissä kysymyksiä varten. Nyt annan puheenvuoron tohtori Falkille, joka esittelee kaivosjäätteen hallinnoinnin tulevaisuuden näkymiä kiertotalouden kontekstissa. Uh, Paljon kiitoksia. Seuraavaksi me tulemme kuuntelemaan eh, tohtori Albert Falkia. Hän on riippumaton asiantuntija ja edustaan tutkimuspalvelu. Olkaa hyvä. Madam. Oikein hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat, arvoisa rouva puheenjohtaja. Kiitän tilaisuudesta puhua joku sen minuutin tästä tutkimuksesta, joka viime vuonna valmisteltiin. Jos tässä tämä teknologia sallii, niin aloittaisin ehkä aika rohkeallakin väitteellä. Minä nimittäin uskon, että itse asiassa enemmistö kaivos ja muusta jätteestä on turvallista, jos parhaita käytäntöjä seurataan ja kunnioitetaan. No, todellisuus on kuitenkin hiukan toinen, koska välttämättä että eh, se, että eh, sääntelyviranomainen päättää jotain, ei toteudu käytännössä. Eli mutkia suoristetaan, eivätkä asiat ole ehkä sillä tolalla kuin pitäisi. Eh, tämä johtuu taloudellisista syistä, mutta myös siitä, että sääntelyvalvonta ei toteudu. Toinen juttu ovat sitten nämä vanhat laitokset ja ehkä sellaiset, joista ei ole edes raportoitu jäsenvaltioiden viranomaisille. Eli kun puhutaan mahdollisesti sellaisistakin kaatopaikoista, jotka saattavat olla kymmeniä, jopa satoja vuosia vanhoja, mutta jotka eivät ole viranomaisten tiedossa. Kolmas suuri ongelma ovat rikastusjätealtaat, kun niissä on sellaista jätettä, joka, niin, joka itse asiassa liittyy ihan vastaavaan tilanteeseen kuin vesi altaissa näissä altaissa. On vaikeaa huolehtia siitä, etteikö tällaisia rikastusjätealtaita ollenkaan tarvittaisi, mutta niistä voi tehdä turvallisempia. Ja kaikki lisäprosessit, joita otetaan käyttöön, luonnollisesti merkitsevät energiankulutuksen lisäämistä, eli riskiä ja energiankulutusta täytyy punnita, kun mietitään hiilijalanjälkeä jos mahdollista, niin voidaan tietenkin myös pyrkiä olemaan rikastamatta aineita, jos se vain on mitenkään mahdollista. Ja sitten kun ajatellaan ihan klassista kaivosalan paradigmaa, niin mennään maan alle ja kaivetaan aineita, jotka tuodaan ylös, mutta mutta olisi hyvä voida jättää näitä aineita sinne maan alle. Jälleen näin säästää säästäen energiaa ja mm, säästäen myös tiettyä, tai säästöjen tietyiltä teknisiltä ongelmilta. Kun puhutaan nyt mahdollisista vaihtoehdoista, miten voidaan minkälaisia vaihtoehtoja voidaan tarjota, kun puhun siitä, että jos tätä jätettä voidaankin säilyttää maan alla ja sen käsittely voidaan hoitaa maan alla, niin silloin rikastusjätealtaita ei esimerkiksi tarvita ja joissain tapauksissa asia voidaan siis hoitaa paikan päällä lähestulkoon mitään ei tarvitse tuoda maan pinnalle Eh, muuta kuin eh, se rikastettu aine, jota, jota ollaan hakemassa. Ja kun ajatellaan eh, louhittavia raaka-aineita, niin niiden hallinnointi täytyy tietenkin sitä täytyy tarkastella tapauskohtaisesti paikan päällä. Ja ehkäpä joitain prosesseja voitaisiin muuttaa, Öö, ottaen käyttöön sellaisia prosesseja, jotka olisivat entistä turvallisempia. Esimerkiksi kun puhutaan siitä, että voitaisiin, kun louhitaan jotain raaka-ainetta, niin otettaisiinkin käyttöön kaikki, kaikki arvokkaat aineet, mitä louhesta voi saada irti ja rikastaa. Joskus kuitenkin mukana tulee myös sellaista materiaalia, jota ei haluta eh, esimerkiksi tiettyjä raskasmetalleja, ja nämäkin täytyy luonnollisesti eh, hallinnoida ja prosessoida, käsitellä eh, hyväksyttävällä tavalla. Jos nyt katsotaan kaivosjätettä, ja tämä mm, toki on myös liittyy tähän direktiiviin, niin äh, olisi hyvä huolehtia asioista jo ennalta ja tarkastella, josko louhittaessa syntyy sivutuotteita, jotka voisivat olla käyttökelpoisia ähm, muiden käyttäjien äh, mielessä. Kun puhutaan energiavaatimuksista, täytyy osoittaa, että syntyy nettohyötyä, jos näitä arvoketjuja lähdetään muuttamaan ja ettei synny sellaista jätettä, jota sitten onkin vaikeampi käsitellä ja hallinnoida kuin jotain muuta. Nämä, näiden prosessien on myös oltava kestäviä maailmanlaajuisessa taloudessa. Ja tämä kaikki johtaa siihen, että kiertotalous paradigma, joka tällä hetkellä kovasti on tapetilla, nousee esiin. Ei sellaista prosessia ole olemassa, joka ei synnyttäisi tiettyä ää, tappiota tai synnyttäisi minkäänlaista jätettä, joten ää, kaikki toiminta vaatii energiaa ää, ja meidän onkin pyrittävä, pyrittävä ottaa huomioon edut ja haitat. Meidän on mietittävää mineraaliresurssejamme ja toisaalta hiilijalanjälkeämme ja hyvin komplekseja moderneja materiaaleja, joita on äärimmäisen vaikea kierrättää, koska niiden käsittelyssä syntyy menee paljon energiaa ja näin ollen niiden erottamiseen menee myös hyvin paljon energiaa. Kaiken kaikkiaan kierrättäminen, myös kaivosjätteen kierrättäminen, sillä on oltava nettohyöty ympäristön kannalta, jos sitä kierrättämään lähdetään. Ja samalla on otettava huomioon hiilijalanjälki. Sen on oltava pienempi Äh, jos valitaan uusia toimintatapoja, pienempi kuin vanhojen toimintatapojen pohjalta. Ja vaarana ovat, on muitakin riskejä kuin yksinomaan hiilijalanjäljen kasvaminen. Joten meidän on oltava järjestelmällisiä ja meidän on toden totta otettava huomioon tuotteen ja aineen koko elinkaaren edut ja haitat. Ja näin luonnollisesti huolehdittava myös niiden kierrättämisestä, vaikkapa kannustimin ja muuten. Kun sitten ajatellaan tämän vaikutusarvion vaikutuksia poliittisiin päätöksiin ja poliittiseen päätöksentekoon, niin meillähän on itse asiassa nykyään aika vähän äh, mahdollisuutta tarkastella sitä, mitä kierrätyksen alalla tapahtuu vaikkapa kolmansissa maissa, Euroopan unionin ulkopuolella siis, missä suurin osa tästä äh, toiminnasta tapahtuu, mutta tietenkin meidän täytyy katsoa äh, omaa kaivosjätettämme Euroopan unionissa, jos me tiukennamme EU- lainsäädäntöä ja säännöstöä, niin todennäköisesti tämä johtaa yritysten siirtymiseen muualle maihin, joiden säännöt ja määräykset ovat vähemmän tiukkoja, mutta mikä sitten johtaa mahdollisiin kansanterveysriskeihin muualla kuin Euroopan unionissa maissa, joissa kansalaisten tilanne on huomattavasti huonompi kuin täällä meillä. Vapaalla markkinataloudella on kuitenkin myös vastuunsa. Se meidän täytyy muistaa. Joten kun me teemme poliittisia päätöksiä, meidän tulee tehdä hyvin kattavia systeemisiä elinkaarivaikutusarvioita, jotta ymmärrämme, mitä vaikutuksia päätöksillämme saattaa olla joko Euroopan unionissa tai sen ulkopuolella. Ja erityisesti puhun tässä nyt Ähm, odottamattomista tai äh, sellaisista vaikutuksista, joita emme tahdo. Voihan päätöksellä olla lyhyellä aikavälillä äh, erittäin hyviä puolia, mutta pitkällä aikavälillä äh, se saattaa aiheuttaa suurta vahinkoa ihmiskunnalle. Tämäkin on otettava huomioon. Näin ollen lopuksi haluaisin todeta, että kyllä kaivos- ja louhintatoiminta on äh, teollisuudellemme ja taloudellemme myös jatkossa välttämätöntä, erityisesti jos äh, haluamme sellaista talousmallia, joka pyrkii jatkuvasti suurempaan talouskasvuun ja joka näin ollen äh, vaatii lisää raaka-aineita tehokkuudestaan ja tehostamisesta huolimatta. Mutta kun puhutaan prosesseista ja lopputuotteista, niin vaikkapa auto esimerkkinä, se mikä ruostuu, niin sitä ei enää voi kierrättää. Ja näin tapahtuu lähes kaikkien materiaalien suhteen, mitä käytämme eri tuotteissa. Ja näin ollen meillä täytyy olla systemaattisia analyysejä materiaalia energiavirroista, voidaksemme päättää, mikä ja minkälainen politiikka ja päätös on vastuullisinta myös pitkällä aikavälillä ottaen huomioon hiilijalanjäljen, energiankulutuksen ja niin edelleen. Eli meidän on punnittava energiankulutusta, muita tavoitteita, Ähm, vastaan ja tähän tietenkin liittyy myös kierrättäminen. Äh, lisäksi on varmistettava se, että paitsi että sääntelemme, mahdollistamme äh, sääntelyviranomaisten valvonnan äh, sen, että valvonta toimii. Ja tässä meillä on kyllä kaivossa alalla ongelmia. Ähm, kun äh, kaivostoiminta vähenee vähenemistään monissa maissa, on myös vähennetty sen valvontaa. Ja nyt äh, välttämätöntä asiantuntemusta ei enää kaikkialla suinkaan ole. Ja näin täytyy muistaa myös se, että jos äh, pakotamme käyttöön vaihtoehtoisia prosesseja, niiden on oltava taloudellisesti hyväksyttäviä. Muuten teollisuus ei niitä ota käyttöön, vaan teollisuus siirtyy sitten muille maille. Ja nämä vaikutukset minä tuossa aiemmin jo kuvailinkin. Kiitos oikein paljon ja mielelläni vastaan kysymyksiinne. Thank you very much äh, Paljon kiitoksia molemmille asiantuntijoillemme. Olen varma, että keskustelun aikana tulee esiin kysymyksiä. Äh, kiitoksia Kuten aivan aluksi sanoin, meillä on direktiivin toimenpanoa koskeva mietintöluonnos. Ja aloitan nyt siitä, että annan edustaja Hollinille esittelijälle puheenvuoron. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Olen erittäin onnellinen siitä, kuinka asiat sujuvat nyt pitkän valmistelevan kauden jälkeen. Lopultakin Envi-valiokunta voi käydä syvällistä keskustelua äh, kaivannaisjätedirektiivistä. Aivan aluksi haluaisin Expost-arviointiyksikköä parlamentin tutkimuspalvelussa kiittää aivan aluksi rouva Karafilovaa ja herra Falkia. Paljon kiitoksia tästä tutkimuksesta. Tämä oli todellakin erittäin suuri, tehokas apu meille, kun mietintöluonnosta valmistelimme sitä, joka nyt on käsittelyssä. Olen myöskin kiitollinen siitä, että varjoistelijat ovat olleet aktiivisesti mukana, kuten myöskin monet sidosryhmät, kansalliset viranomaiset ja kansalaisyhteiskunnan edustajat, jotka ovat tuoneet ähm, kantansa keskusteluun. Tässä yhteydessä haluaisin todellakin korostaa erään organisaation, ähm, anteeksi, korostaa kansalaisyhteiskunnan edustajien merkitystä kun tarkastelemme tätä toimeenpanokertomusta, kuten jo aikaisemmassa vuoropuhelussa komission kanssa kävi ilme. Tämä oli marraskuussa. Kaivannäistä teollisuuden jätteiden tilanne on ollut parlamentin mielenkiinnon kohde. Monet parlamentin jäsenet ovat esittäneet kysymyksiä komissiolle asiasta, monet kansalaisvetoomukset asiasta on saatu eri puolilta Eurooppaa ja niitä PETI-valiokunta on käsitellyt monia kuulemisia on järjestelty, kuten myöskin erilaisia keskusteluja pidetty ja monia päätöslauselmia on hyväksytty viime vuosien aikana aiheeseen liittyen. Tämä direktiivi on erityishuolen aihetta mielestäni ja tätä taustaa vasten on tarpeen tutkia ja arvioida nimenomaisesti tätä direktiivin lainsäädäntöön siirtämisen toimenpanoa osana valiokunnan valvontatyötä. tässä toimeenpanokertomuksessa ja minun työssäni. Tärkeimmät löydökseni ovat seuraavat. Nyt minä siirryn puhumaan Unkaria. Eli ottakaapa kuulokkeenne. Az irányelv átültetésének határideje 2008. május 1 Vuonna 2000 2018 oli alun perin takaraja tämän direktiivin toimeenpanolle, mutta jäsenmaat ovat kokeneet viivästyksiä. ja me emme voi odottaa sitä, että kaikki jäsenmaat onnistuisivat toimeenpanovaan äm, aikataulun mukaisesti tämän direktiivin. On myöskin huolestuttavaa, että käytännön toimenpano ja valvonta ovat ongelmallisia. Saatelevalla olevan tiedon mukaan vaikuttaa olevan niin, että jäsenmaat taistelevat käytännön ongelmien parissa lisenssimyöntämisen, valvonnan ja myöskin ulkopuolisen suunnittelun osalta. Komission ohjeet, ohjelinjat tulisivat auttamaan tilanteissa ja voisivat ratkaista toivoaksemme näistä ongelmista osan. Komissio on hyväksynyt kaikki toimeenpano toimet, jotka tekevät mahdolliseksi suoraan toimeenpanetta direktiiviä, mutta tästä huolimatta on yksi ratkaisevan tärkeä asiakirja, nimittäin valvonnan ohjelinjat, jotka, jota ei vielä ole saatu. Sitä ei siis vielä ole. selkeän yhtenäisen puitteiston puuttuminen tarkastusten osalta aiheuttaisi hajanaista toimeenpanoa ja tämä vaarantaisi toiminnan tehokkuuden. Me näemme, että eri jäsenmaissa toimeenpano on eri tasoista, siinä on eroja ja siksi ehdotan, että mahdollisimman nopeasti komissio nämä ohjelinjat hyväksyisi raportointijärjestelmä, joka nyt on käytössä, ei vastaa tehtävänsä. Se ei tee mahdolliseksi Euroopan unionin tasoista seurantaa ja arviointia. On olemassa puutteita tietojen keruun alalla. Näihin tulisi puuttua ja nämä ongelmat pitäisi ratkaista mahdollisimman nopeasti niin, että kolmannessa toimeenpano vaiheessa raportointi tapahtuisi uuden puitteiston sisällä eikä sen vanhan puitteiston mukaan, jossa näitä ongelmia esiintyi. Meillä ei ole Euroopan unionin tasoista tietokantaa saatavilla sellaista, joka sisältäisi tiedot myöskin ehm, jälkikäsittelylaitoksista Euroopan unionissa. Siksi näitä laitoksia on vaikea yksittäin valvoa ja siksi myöskin toimeenpano viivästyy. Näiden seikkojen valossa haluaisin kiinnittää huomionne paikallisyhteisöihin, jotka saattavat kärsiä jätteiden haitallisista vaikutuksista. Tässä haluaisin korostaa paikallisyhteisöjä kustannustehokkuuden vuoksi toimeenpanossa ei ole kiinnitetty tarpeeksi huoli, huomiota varovaisuusperiaatteen kunnioittamiseen, eikä ole myöskään otettu paikallishallintoa tai paikallisyhteisöjä kylliksi huomioon. Jälleen kerran tämä on jotakin, mitä pitäisi alleviivata enemmän. Kiinnittäisin huomionne tähän seikkaan kaivannaisteollisuuden jätteet vastaavat yhtä kolmasosaa kaikista jätteistä Euroopan unionissa, mutta tämän äh, direktiivin ohjelinnoissa ei ole kuitenkaan kiinnitetty asiaan kylliksi huomiota. Direktiivi sopisi myöskin osaksi kiertotaloutta, mutta se ei kuitenkaan ole ollut vuoden 2015 komission kiertotalouspaketissa mukana. Tästä huolimatta meidän pitäisi lukea kiertotalouspuitteistoon mukaan myöskin kaivannasteollisuuden jätteet. Tämä vaatii poliittista tahtoa. Tämä on päätös, joka tulee vaikuttamaan niihin tapoihin, ja ratkaisuihin, joita käytetään kaivannaisteollisuuden jätteen käsittelyssä, ja ne vaikuttaisivat myönteisesti ympäristöön ja tämän teknologian ympäristövaikutuksiin. Tutkimuksen mukaan nykyteknologia, jota käytetään jätteiden käsittelyyn, on turvallista – mutta haluaisin korostaa, että teknologia on turvallista, jos sitä käytetään vaatimusten ja sääntöjen mukaisesti. On kuitenkin olemassa suuri ero suunnitelman ja todellisten toimien välillä. Tämän tutkimuksen mukaan syyt liittyvät kustannustehokkuuteen, prioriteetteihin, jotka saattavat johtaa siihen, että eräät säännöt jätetään huomiota. Eräät laitokset ovat pyörineet vuosia sellaisten periaatteiden mukaan, jotka eivät vastaa korkeita vaatimuksiamme. Ja näiden laitosten uudistaminen vaataisi suuria investointeja. Uskoakseni parhaansa olevan teknologian käsitettä pitäisi uudelleen tarkastella, jotta voisimme välttää sellaisen tilanteen, jossa käytetään vanhoja käytänteitä eikä parhaita mahdollisia, erityisesti syönidin osalta. Mm, vuonna 2010 ehdotettiin Euroopan parlamentin päätöslauselmassa käytänteen muuttumista ja minä tuolloin ehdotin, että parhaiden käytänteiden pitäisi kattaa myöskin vanhojen menettelyjen luopuminen ja jätteen sijoitus ja sen riskit. Meidän täytyy keskittyä turvallisuuteen, vaikka kustannus tehokkuuden kannalta turvalliset ratkaisut olisi parhaita. Turvallisuuden keskittyminen tiukat ympäristösäännöt kulkevat käsi kädessä, vaikka ne olisivat lyhyellä aikavälillä hinnakkaampi ratkaisu. Me emme nyt voi tässä yhteydessä mennä tarkempiin yksityiskohtiin tutkimuksen löydösten osalta, mutta yhteenvetona sallikaa minun jakaa kanssanne muutamia ajatuksia siitä, mitkä ovat todelliset seuraukset menneisyyden teollisuuskatastrofeista. Saastutteen maksaa periaatteen täydellinen raunioituminen kuuluu näihin, vaikka Euroopan unionin sääntöjen mukaan näin tulisi tapahtua, saastuttajat eivät pysty korvaamaan huolimattomuutensa aiheuttamia kuluja. Siksi on väistämätöntä, että Euroopan komissio jatkaa Euroopan unionin katastrofijärjestelmän rakentamista sellaista, joka kattaisi saastuttaja maksaa vaatimuksen siinä tapauksessa, että suuria katastrofeja tapahtuu. Ratkaisu on nyt aivan ulottuvillamme. Nyt on aika Euroopan unionin kantaa vastuunsa näissä asioissa. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Holven. Paljon kiitoksia edustaja Holveni. Nyt SND-ryhmän puolesta edustaja Dali, olkaa hyvä. Um, and thanks to the... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komission ja edustajia läsnäolosta ja tärkeistä tiedoista. Puhun varjoesittelijä Nikola Kaputon puolesta. Valitettavasti hän ei päässyt tänne tänään, joten esittelen hänen kantansa tästä aiheesta. Aivan ensiksi haluaisin kiittää edustaja Holvania tästä erittäin hyvästä mietinnöstä. Vaikuttaa siltä, että siinä on otettu esille kaikkein tärkeimmät kohdat kyseisestä direktiivistä. Kaikkein selkein asia, mikä tästä selvästi tulee esille, koskee viivästyksiä ja heikkoa laatua monien jäsenien, jäsenvaltioiden toimissa, kun ne pyrkivät siirtymään direktiivin kansalliseen lainsäädäntöön. Usein on aikaa kulunut enemmän kuin kaksi vuotta, mikä oli tarkoitus. Tietenkin tämä on myös komission vastuulla. Komissio on toiminut hitaasti. Se on hitaasti antanut yleisiä, yleistä tukea direktiivin täytäntöpanoa ajatellen. Edustaja Kaputta haluaisi todeta muutaman yksityiskohtainen kohteen artikla 2, eli soveltamisala ja muutamien tapausten poissulkeminen. Tässä on muun muassa jäsenvaltioiden äh, laitosten määrä, joka on esimerkki siitä, että tätä säännöstä ei ole samalla tavalla tulkittu ja täytäntöpantu kaikissa jäsenvaltioissa. 11 jäsenvaltiossa on todettu, että ei ole yhtään A-kategorian laitosta kansallisten rajojen sisällä, mutta kuitenkin biojäte raportin mukaan näyttää siltä, että tässä on direktiivä tulkittu väärin. Edustaja Kaputo näin ollen tukee esittelijä ja pyytää komissiota toimimaan ripeästi niin, että saataisiin yleiset ohjeet käyttöön. Edelleen artikla 18. Edustaja Kaputto sanoi, että sen jälkeen kun direktiivi on astunut voimaan, direktiivin täytäntöönpano kertomukset ovat kattaneet kaksi periodia ja nyt toista kertaa tietoja ei voida verrata toisiinsa, koska ei ole selkeitä ohjeita siitä, kuinka tiedot pitäisi raportoida Kunhan ohjesuunnat on julkaistu, sen jälkeen voidaan ottaa sitovia velvoituksia näitä ilmoituksia varten. Edelleen tarkastukset, komission vastuu on tässä selkeä. Artikla 2020 22 koskee komission antamia suuntaviivoja tarkastuksia varten. Tähän mennessä näin ei ole kuitenkaan tehty sillä seurauksella, että tarkastuksia koskevia sääntöjä tulkitaan eri, ja täytäntöönpanna eri tavalla eri jäsenvaltioissa. Vielä toinen näkökohta, joka on Kaputon mielestä prioriteetti monissa jäsenvaltioissa. Se koskee ulkoisia hätäsuunnitelmia A-kategorian laitoksia varten. Jäsenvaltioiden tietojen mukaan noin 25 prosenttia näistä laitoksista ovat ilman tällaisia suunnitelmia. Ja näin ollen toiminta pitäisi kieltää, kun tällaisia, vaihto, tällaisia ulkoisia hätäsuunnitelmia ei, ei ole. Sitten kiertotaloudesta kiertotalouden toimintasuunnitelmapaketti on hyväksytty komissiossa. Siinä ei ole mitään lainsäädännöllistä tarkastelua koskien kaivisia direktiiviä kiertotalouspaketti vaikuttaa siihen, kuinka kaivo, kaivannaisia louhitaan ja käsitellään edelleen. Varastointilaitokset hylätyn jätteen osalta on yksi asia. Kaput on sitä mieltä, että komission pitäisi esitellä toimintasuunnitelmaa, jotta nämä paikat otettaisiin, hoidettaisiin kuntoon huomioiden direktiivin täytäntöönpano. Näistähän voi olla vaaraa ihmisen terveydelle ja ympäristölle. Hyvä puheenjohtaja, omalta osaltani minulla on vielä muutama kysymys, jotka haluaisin esittää komission edustajille. Olemme kuulleet, että komission aloittanut rikkomusmenettelyt kahdeksan jäsenvaltioa varten äh, vastaan koskien sitä, että direktiiviä ei ole asianmukaisesti siirretty kansalliseen lainsäädäntöön. Voisiko komissio lueteloida muita toimia, joihin se voisi ryhtyä tässä suhteessa, kun nämä, nämä rikkomusmenettelyt? Sitten toinen kysymys, joka koskee asiaa, johon esittelikin viittasi. 2010 5.5. parlamentti puhu, pyysi kaivannaiseknologiaa selvitystä komissio, että hän on suostunut, koska se oli sitä mieltä, että nyky, nykyinen lainsäädäntö on riittävää, riittävää, jos se täytäntöön pannaan asiallisesti, näin voidaan ennaltaehkäisiä oma onnettomuuksia ja vastata seurauksistaan ennen vuonna 2015 parlamentti totesi, että direktiivi näiltä aloilta on erityisen huolestuttava. Meillä on uusi direktiivi, mutta onnettomuuksia ei voida estää eikä ole asianmukaisesti varauduttu onnettomuuksien seuraamuksiin tietyissä tilanteissa, kun ajatellaan tietojen keräämisvälinettä ja raportointiorganismia. Millaisia näkemyksiä komissiolla on koskien tämän tärkeän direktiivin täytäntöönpanon vahvistamista? Kiitoksia. Uh, Kiitos paljon. Ja seuraavaksi edustaja Demesmaker. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Aion puhua hollantia. Kiitän komissionkin edustajia ja esittelijää. Esittelijä puhui erittäin erittäin äh, kattavasti tuossa alkupuheenvuorossaan. Minä olen pitkälti täysin samaa mieltä esittelijän kanssa. Muuten myös siitä, mitä Dali äsken sanoi Kaputon puolesta. Mehän olemme alusta alkaen sanoneet, että tämän direktiivin merkitystä ei voi liioitella, koska kun puhutaan kaivannaisteollisuudesta ja kaivoksista, kuitenkin niiden jäte on 30 prosenttia jätteiden kokonaismäärästä volyymista Euroopan unionissa. Usein kyse on vaarallisesta jätteestä. Kyse on hyvin, hyvin merkittävästä jätevirrasta, jota meidän täytyy kyllä tarkkailla hyvin, hyvin huolellisesti, erityisesti kun pyrimme vahvistamaan kiertotaloutta ja kiertotalouspyrkimyksiämme. Meidän ryhmämme haluaa olemassa olevan lainsäädännön parempaa täytäntöönpanoa, mm, parempaa raportointia sekä johdonmukaisempaa tulkintaa eri jäsenvaltioissa niiden viranomaisten toimien kautta. Täällähän mm, jo monissa puheenvuoroissa on todettu, että jos komission määräyksiä kunnioitettaisiin, niin tämä olisi jo merkittävä askel oikeaan suuntaan. Mietintöluonnoksessa esittelijä mm, on mielestäni aivan oikeilla linjoilla. Nyt saimme tuon äh, hyvin, hyvin laajan äh, vaikutusarvio äh, tutkimuksen ja minä tulen siihen syventymään ja tekemään mahdollisesti sitten senkin pohjalta tähän mietintöluonnokseen tarkistuksia, mutta mielestäni tällä hetkellä jo tässä vaiheessa mietinnön painotukset ovat aivan oikeita. Kiitos. Thank you very much.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 Haluaisin omalta niin kiittää komissiota tästä esittelystä. Saimme tietoja, joita meiltä vielä puuttui. Haluaisin kiittää myös esittelijää. Uskon, että hän on tehnyt erittäin hyvää työtä ja saanut mietintöön mukaan kaikki tärkeät asiat niin, että saamme tästä hyvän pohjan. Uskonpa, että tästä, tältä pohjalta voimme kaikki tuoda oman panoksensa ja osoittaa, mikä on kaikkein tärkeintä. Nimittäin se, että nämä jätteet ovat todellinen ongelma. Usein tämä on asia, joka meiltä unohtuu, mutta on valtavasti jätteitä, joita ei asiallisesti huoleta. ja se, tämä on todella tärkeä asia. Direktiivin tarkoituksena onkin varmistaa se, että nämä jätteet varastoidaan ja käsitellään asianmukaisesti. Euroopan komissio ei aina ole toiminut aivan asiallisesti, mitä tulee tuohon kansalliseen lainsäädäntöön siirtämisessä. Jotkut jäsenvaltiot ovat toimivat, toimineet hyvin, toiset eivät. Toivon, että se, tätä seurataan hyvin ja että tilanne olisi samanlainen kaikissa jäsenvaltioissa. Tämä edellyttää harmonisointuja sääntöjä koskien sitä, kuinka direktiiviä pannaan, ja se on todella siirrettävä kansalliseen lainsäädäntöön. Muuten tästä saattaa tulla hyvin kielteisiä vaikutuksia ympäristölle näistä jätteistä johtuen. Tämän lisäksi olisi otettava huomioon, että on tarpeen saada käyttöön kaikki tiedot, jotka saattavat muodostaa uhan. Tarvitsemme konkreettisia tietoja ja vastuukysymysten pitää olla selkeitä, mikäli onnettomuuksia tapahtuu eh, ja ne kohdistuvat eh, ihmisten eläinten eh, terveyteen tai ympäristöön. Tämän lisäksi kuten sanoin, ne on toimittava niin, että kaikki nämä olosuhteet ovat samanlaiset kaikissa jäsenvaltioissa. Meillä on useita velvoitteita, jo, jo, jo, joihin liittyy jätteiden eri ominaisuudet, mutta aina olisi saavutettava mahdollisimman korkea terveyden ja ympäristön suojelun taso paikalle tehtävät tarkastukset ovat erittäin tärkeitä, jotta voidaan taata se, että nämä varastot ja äh, jätteiden käsittelylaitokset toimivat asiallisesti. Siksi meidän on saatava aikaan luotettava tietokanta. Me usein puhumme tästä ikään kuin äh, hyvin tuottoisena sektorina. On totta, että usein puhutaan äh, kovin vaarallisista aineista ja jätteistä. Meidän olisi otettava käyttöön myös yllätystarkastuksia, joita asianmukaiset viranomaiset voisivat suorittaa. Meidän on myös varmistettava se, että on rahoituksellisia takeita niin, että voidaan poistaa mahdolliset vaarat, joita näistä jätteistä voi koitua. Näitä jätte- nämä jätteet voivat muussa tapauksessa muodostua todelliseksi pommiksi meille. Meidän onkin otettava huomioon, että jätteet on käsiteltävä asiallisesti, aivan kuten muutkin jätteet. Uskon, että myös muun tyyppisiä materiaaleja tässä voitaisiin ajatella. Meillä on muitakin tapauksia. Meillä on kierrätyslaitoksia, joita ehkä voitaisiin käyttää myös muihin tarkoituksiin. Eräs suomalainen yritys esimerkiksi pari vuotta sitten auttoi tutkimaan tiettyjä tapauksia. Uskon, että tämä olisi esimerkki, joka osoittaa, kuinka tämä systeemi voi mennä myös pieleen. Tätäkään ei pidä unohtaa. Meidän pitääkin pitää kiinni tästä ja päästä sopimukseen siitä, millä tavalla säännöstä asianmukaisesti täytäntöpannan erityisesti turvallisuuden kannalta. Me tarvitsemme riittävät rahoitukselliset takeet yrityksille, jotka toimivat tällä sektorilla ja meidän on vältettävä kaiken tyyppiset vaaratilanteet ja uhat. Tämä edellyttää asianmukaista mandaattia jäsenvaltiolle. Kiitoksia vielä esittelijälle ja toivon, että voimme keskustella nyt varjoesitellen kanssa ja käsitellä ehdotuksen yksityiskohtia. Näin pääsimme varjoesittelijöiden puheenvuorokierroksen päätökseen nyt. Eh, edustaja Miede, olkaa hyvä. Paljon kiitos. Kiitoksia haluan kiittää tästä esityksestä. Valitettavasti täällä nyt ei ole kovin paljon ihmisiä paikallaan, mutta haluan kiittää todella näitä komission edustajia esityksestä ja esittelijäämme mietintöluonnoksesta pari kysymystä minulta. Kun puhutaan kaivannaisteollisuudesta, niin itse asiassa AKT-kokouksessa minulle tuli yksi kysymys. Kun puhutaan merialueiden louhinnasta, niin sehän on tällä hetkellä todella, tai näitä syntyy kuin sieniä sateella, myös ehkä Euroopan rannikoilla. Tämä on hyvin, hyvin halpaa. Ja siinä syntyy monenlaisia sivujuonteita. Ajatellaan vaikkapa Pohjanmeren rantoja ja rannikoita. On hyvin, hyvin helppoa louhia sieltä meren pinnan alta ja sitten viedä niitä ympäri maailmaa, joten mietin nyt tätä rannikkoalue rannikkoalue-louhintaa, että pitäisikö se ottaa huomioon tässä ehdotuksessa, kun olin kunnanvaltuutettu. Meillä oli joukkokaatopaikkoja, jotka olivat täyttyneet 3-40 vuoden mittaan. Ja niissä oli myös sellaisia jätteitä, jotka tänä päivänä eivät enää olisi hyväksyttäviä ja en tiedä, jos joku teistä on käynyt vaikkapa Johannesburgissa. Johannesburgin ympäristöhän oli kaivos kaatupaikka, joka on itse asiassa täytetty, mutta mutta esimerkiksi tiettyjä silloisia jätteitä on otettu uudelleen kierrätykseen. Ja voisin hyvinkin kuvitella, että myös eurooppalaisissa eurooppalaisilla kaatopaikoilla saattaa olla muovin ja muun lisäksi myös harvinaisia metalleja ja mietin, että onko tätä pohdittu näiden täytettyjen kaatopaikkojen ikään kuin uudelleen hyödyntämistä. Sitten kun puhutaan lainsäädännöstä, niin hyvän aika kaikkeen lainsäädäntöön liittyy aina juuri tämä täytäntöönpano-ulottuvuus. Eli on suuri ero sen välillä, mitä lainsäätäjä päättää ja sitten mitä tapahtuu käytännössä ja todellisuudessa siellä kentällä. Eli täytäntöönpano usein on varsin puutteellista. Olen tehnyt työtä pienten maatalousyritysten kanssa, joilla on niin pienimuotoista louhintaa myös, ja ne huolehtivat myös ympäristöstä ja yhteisön hyvästä, mutta sitten on näitä jättiyrityksiä, jotka esimerkiksi louhinnassaan eivät ota huomioon sen aiheuttamaa vahinkoa ja vahingollisia vaikutuksia. Ja on myös jäsenvaltioita, jotka eivät kaikkia direktiivejä ole täytäntöön panneet. Tässä minun pari kysymystäni ja vahoittelen sitä, että varjoesittelijämme ei ole tänään paikalla, mutta varmasti eh, varjoesittelijät eh, saavat tilaisuuden tavata vielä usein. Kiitos paljon. Paljon kiitoksia. Nyt haluaisin tiedustella asiantuntijoiltamme. Onko heillä kommentteja? Haluatko käyttää puheenvuoron vasta näihin kysymyksiin? Um. Kiitoksia. En ole aivan varma, ymmärsinkö kysymyksenne. Äh, tässä oli paljon kommentteja. Sitten meillä oli merenpohjassa tapahtuvaa louhivaa, louhintaa koskeva kysymys. Minä en ole asiantuntija tällä merenpohjan alan louhinta-alalla. En voi siihen kommentoida, mutta uskoakseni meillä on kansainvälisiä säätelyvälineitä. jotka näissä kysymyksissä vaikuttavat. En kuitenkaan ole asiantuntija, joten en tähän merenpohjakysymykseen halua vastata sitten liittyen muihin kysymyksiin liittyen täyttömaahan ja maajätteeseen. Me tarvitsemme, kuten olen aikaisemminkin sanonut, kattavamman käsityksen siitä, kuinka me tarjoamme yhteiskunnallemme raaka-aineita. Jos tarkastelette sitä, mitä tutkimusalalla tapahtuu tällä hetkellä, minä olen mukana tässä. Me teemme näillä linjoilla töitä. Itse asiassa me tarkastelemme sitä, mistä Euroopan mineraalivarat tulevat. Tässä on mukana sekä raaka-aineita eh, ja sekä eh, kotoperäisiä että ulkomailta saatuja mineraaleja, että että toissijaisia urbaaneja kysymyksiä, kuten maan täyttö. Tässä on siis olemassa oleva tutkimusta, joka tarkastelee näitä kysymyksiä. Mielestäni meidän pitäisi jossakin vaiheessa, ja tämä on henkilökohtainen mielipiteeni, äm, louhinta, kaivannaistalousdirektiivi ottaa mukaan. nämä eivät alle jätteitä. Tämä, kyseessä ovat resurssit, jotka asetetaan sivuun väliaikaisesti, kunnes niille on tarvetta tai tarve tulee esiin. Ja palatakseni myöskin kaivos- ja prosessipaikkojen kartoittamiseen uskon, että tässä vaikeus nousee määritelmästä. On vaikea päättää, mikä on vanha kaivospaikka, niin kuin peritty paikka. Meillähän on Saksassa satoja vuosia vanhoja kaivospaikkoja. Ne ovat toissijaisia resursseja, niistä on kaivettu metalleja ja ne yhä sisältävät metalleja, joista ihmiset eivät aikoinaan tienneet. Mutta on hyvin vaikea tunnistaa näitä paikkoja. Emmekä sitten tiedä, ovatko nämä kaivannaisteollisuusjätedirektiivin kattamia paikkoja vai eivät, ja pitäisikö ne raportoida. Välillä on hyvin vaikea sanoa, missä menee raja, onko kyseessä historiallinen paikka vai onko kyseessä kaivospaikka, joka tulee raportoida. Ja lopultakin, jos me aloimme Euroopan unionin laajuisesti primäärisiä ja sekundäärisiä resursseja kartoittaa, tämä tulee ratkaista. Me teemme töitä sellaisten projektien parissa, jotka pyrkivät tunnistamaan julkisesti julkishyödyllisesti tärkeitä kaivosresursseja ja sitä, kuinka niitä voitaisiin käyttää. Tällä alalla me puutumme myöskin tiettyihin kaivannaisteollisuuden jäteongelmiin. Kartoittaminen kuitenkin on ongelma ja määritelmä myöskin. Nämä kaupunkialueen täyttömaat, ne ovat usein kaupunkialueilla ja se, että saataisiin viranomaisten lupa kaivaa niillä voi olla hyvin vaikeaa, vaikka ne tuottaisivatkin hyötyä. Eli meillä on hyvin monitahoinen ongelma. Tähän liittyy teknisiä ongelmia, säätelyyn liittyviä ongelmia ja myöskin suuren yleisön hyväksyntään liittyviä ongelmia. Thank you very much. Um, then, uh, now I give... kiitoksia. Nyt annan komission edustajalle herra Langendorfille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, Chair, and sorry we were... Kiitoksia, pahoittelen, olimme vähän myöhässä, emmekä ymmärtäneet, että tämä asia tulisi näin aikaisin esityslistalle, mutta toivon, että sain nyt riittävästi briefausta kollegoille niin, että voin vastata kysymyksiin. Ihan muutama huomio koskien raporttia ja päätöslauselmaa mielestämme se on oikein hyödyllinen. Täällä on useita suosituksia, jotka on päätöslauselman luonnoksessa ja itse asiassa mon, monta, moni niistä on jo komission pohdinnassa, joten olemme kyllä samoilla linjoilla. Mitä tulee sitten direktiivin siirtämiseksi laillisen kansainvälisen täällä on ollut ongelmia. Viimeisten vuosien aikana olemme vähentäneet ongelmia, mutta meillä vielä on kolme jäsenvaltiota, joilla on näitä kanssa sellaisen siirtymisongelmia, mutta olemme luottavaisin mielin niin sen suhteen, että ne pian ratkaistaan. Ne ongelmat on tunnistettu ja, ja valtiot ovat toimittaneet uusia tekstejä meille ja analysoimme niitä parhaillaan, joten tämä on kyllä hallussa. Sitten mitä tulee direktiivin laajempaan täytäntöönpanoon, eli sen lisäksi, että se otetaan sisäksi mukaan kansalliseen lainsäädäntöön, komission mahdollisuudet ryhtyä oikeustoimiin. Useissa tapauksissa olemme näin tehneet ja jäsenvaltiota vastaan. Tämä vastaa myös yhteen esitettyyn kysymyksiin. Eli voidaan tehdä muutakin kuin ryhtyä oikeustoimiin. Olemme myös hyvin laajamittaisesti eh, lähteneet jäsenvaltioiden kanssa tällaiseen täytäntöpanoon eh, harjoitukseen koskien hyviä käytäntöjä ja sitä, mitä oppia tästä voidaan ottaa. Maaliskuussa 2017 on tulossa merkittävä työpaja aiheesta. Kaikki, joita asia kiinnostaa, voivat tietenkin tulla sinne mukaan. Sitten työpajan jälkeen loppuvuodesta annamme raportin koskien kaivosjalouhos etedirektiivin täytäntöpanon parhaita käytäntöjä. Myöhemmin sitten annamme ohjeita koskien näitä avainkäsitteitä direktiivissä niitä että voitaisiin vielä parantaa täytäntöönpanoa kaivosjätedirektiivin osalta entisestään. Eli tästä tähän panostamme. Sitten nämä tarkastukset. Kuten päätöslauselmassa on korostettu, me työstämme suuntaviivoja, joilla, joilla parannettaisiin tarkastuksia Meillä on yleisiä horisontaalisia suosituksia komission taholta koskien ympäristötarkastuksia, mutta haluamme täydentää näitä niin, että huomioidaan erityisesti kaivosalaa koskevat suositukset. Nämä toivottavasti saadaan hyväksyttyä ensi vuonna. Sitten äh, päätöslauselmassa vielä raportointi mainitaan. Muistatte, että olimme täällä marraskuussa ja raportoimme täytäntöpanon raportteista koskien direktiivejä, jossa mukana on täytäntöpano viime vuosien osalta. Tunnustamme, että täällä on joitakin rajoituksia, kun ajatellaan sitä, millä tavalla jäsenvaltiot raportoivat täytäntöpanoa direktiivistä. Me haluamme tähän puuttua ja tämä on osa tätä fitness checkia. Katsomme, että kaikki ympäristöraportointijärjestelmät, huomioidaan, että tämä direktiivi on linkitetty muihin direktiiveihin, CVSO, direktiivi, teollisten päästöjen direktiivi muun muassa. Katsomme, millä tavalla raportointia voidaan virtaviivaistaa ja kuinka voidaan välttää hallinnoista taakkaa silloin, kun se on tarpeetonta ja tämä harjoitus meillä on vielä kesken. Edelleen kuten sanoin, saamme tärkeitä tietoja tästä tästä tutkimuksesta, joka koskee sääntöjen noudattamista ja myös tästä konsultaatiosta, joka meillä on meneillään. Mitä sitten tulee siihen, että syanidin käyttö haluttaisiin kieltää? Komissio on antanut siihen asian vastauksia vuosien aikana komission kanta on edelleen se, että tässä vaiheessa ei ole tarvetta tällaiselle kiellolle, koska direktiivissä on riittävät takeet syönidin turvallista käyttöä varten. Siinä on muun muassa hyvin tiukat raja-arvot syönidin käyttöä varten. Viittaan vastauksiin, joita annamme vuonna 2012, 2015 ja vielä hiljattain vastauksena tähän pyyntöön. Uskon, että tästä huomennakin vetoomus. Valiokunnassa keskustellaan aiheesta, on siis tehty vetoomus. Tästä kysyttiin siis näistä ongelmista kansallisen lainsäädäntöön siirtämisestä ja olisiko vaihtoehtoisia ähm, kuin vaihtoehtoisia toimia, kun tämä rikkomusmenettely, no tämä mainittiinkin, tämä täytäntöpanon teho, tehostaminen Niin Sitten mitä tulee kaatopaikkojen louhintaan ja kaivosjätteisiin, er, kiertotaloustoimintasuunnitelmassa on erityistoimia, jotka liittyvät tähän direktiiviin. Ja yksi niistä koskee parhaita viitteitä arvoja ja tätä niin sanota BREF-kysymystä ja parhaiden käytäntöjen kehittämistä kiertotaloudessa kaivosjätteiden osalta. grow jossa myös kehitellään asiakirjaa, joka koskee sekundaaristen raaka-aineen käyttöä, kaivosjätteestä peräisin olevan jätteen käyttöä. tulevina vuosina tulee näistä vielä lisää raportteja. Toivon, että vastasin nyt joihinkin kysymyksiin. Jos kysymyksiä on lisää, niin mielelläni vastailen vielä lisää. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Ja nyt annan esittelijälle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Ai tarpeen. Edustaja Caputo ei myöskään. Paljon kiitoksia. Kiitoksia kaikille tästä keskustelusta. Tarkistusten jättämisen takaraja on 14. helmikuuta kello 5. Näin pääsemme tämän päivän esityksen päätökseen. Ja tapaamme kaikki huomenna kello 9 aamulla. Paljon kiitoksia.